antaa puheenvuoron ministeri Lopet Garridolle neuvoston puolesta. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia, että saan käyttää tälle puheenvuoron tässä esityslistan kohdassa liittyen kansalaisyhteiskunnan ja kansallisten vähemmistöjen tilanteeseen Valko-Venäjällä. Euroopan unioni on tietysti hyvin huolissaan siitä, miten tilanne on pahentunut valko Ja erityisesti ajatellen ihmisoikeuksia. Vapauksien, ilmaisun vapauksien ja kokoontumisen vapauksien puuttuminen ja se, että jatkuvasti on lisätty painostusta tiedotusvälineisiin, lakeja, jotka rajoittavat internetin käyttöä, toimintaa oppositiota vastaan. Nämä osoittavat, että ihmisoikeustilanne on huonontunut valko -Venäjällä. Julkilausumassaan 17 helmikuuta Ashton, unionin ulkoasioiden korkea edustaja, totesi, että hänkin on huolissaan Valko-Venäjän puolalaisen vähemmistön tilanteesta, koska poliisit, poliisi oli pidättänyt näitä vähemmistön jäseniä ja sitten tämä virallinen kanta korkealta edustajalta toimitettiin Valko-Venäjän viranomaisille diplomaattisia ja virallisia kanavia pitkin. Tänä maanantaina keskustelimme ulkoasioiden neuvostossa tästä kysymyksestä ja pystyimme vähän syventymään keskusteluun, jota varmasti tullaan jatkamaan vielä myöhemmin. Yhdessä puheenvuorossa puolalainen ministeri puhui ja hän totesi, että hän oli erittäin huolissaan siitä, millä tavalla pitäisi reagoida ja ottaa kantaa tällaiseen vihamieliseen, systemaattiseen vihamieliseen toimintaan puolalaista vähemmistöä kohtaan. Ja täytyy todeta, että Euroopan unioni epäilemättä eri tasoilla on huolissaan ja seuraa tätä tilannetta hyvin läheisesti. valko viranomaisille täytyy todeta, että sen on pidettävä kiinni sitoumuksistaan etyjissä, mitä tulee ihmisoikeuskysymyksiin ja vähemmistöjen suojelemiseen. Sehän on erittäin tärkeä osa ihmisoikeuksien suojelua. Ja ulkoasiain neuvostossa, josta juuri puhuin, siellä tehtiin pyyntö eurooppalaisille ministereille, jotta sitten oikeita reittejä käyttäen ja erilaisia foorumeja käyttäen voitaisiin kiinnittää huomiota tähän Venäjän tilan, valko -Venäjän tilanteeseen. On kaikkien etu, EUn ja valko etu ja kaikkien eurooppalaisten etu, että pystytään vaikuttamaan siihen, että tällainen toiminta loppuu nämä rikkomukset loppuvat. Tässä on hyvin räikeästi rikottu vähemmistön oikeuksia valko -Venäjällä. Ja samanaikaisesti on tärkeää, että valko siirtyy oikeaan suuntaan ja meidän täytyy vähän työntää sitä oikeaan suunteen yhteistyöyhteyksissämme. Ja monenvälisissä yhteyksissä. Kiitoksia puhemies. Dziękuję bardzo panu ministrowi za wypowiedź. W imieniu komisji... Paljon kiitoksia arvoisa ministeri. Seuraavana puheenvuoron saa komissaari Georgieva, olkaa hyvä. President. Kiitoksia herra puhemies. Lisäyksenä siihen, mitä puheenjohtajavaltio juuri äsken totesi. Täällä viitattiin korkean edustajan rooliin. Siihen liittyen haluaisin lisätä valko humanitaarisen tilanteen, erityisesti Puolan vähemmistön tilanteeseen haluaisin viitata. Tilanne on hyvin vakava. Valitettavasti valko demokratisoitusprosessi ei ole edennyt toivotulla tavalla, mutta meidän täytyy kuitenkin sitoutua valko ja pitää suhteet yllä, vaikka tilanne olisikin erittäin hankala. Ei välttämättä ainoastaan hallitustasolla. Minä uskon, että voimme tietenkin tältäkin pohjalta keskustella, mutta kahdenväliset suhteet ovat erittäin tärkeitä, ehkäpä ne tärkeimmät jotta valko tilanne paranisi esimerkiksi opiskelijavaihdon kautta, yritystoimien kautta, kulttuurivaihto-ohjelmien kautta. Silloin voidaan saada yhteys valko kansalaisiin ja näin voidaan varmistaa, että demokratia voisi valko kehittyä. Toteasin vielä, että vaikka kahden viimeisen vuoden aikana tilanne on heikentynyt, niin silti komissio haluaisi olla edelleenkin ajamassa yhdessä valko kanssa tilanteen kehittämistä. Eli että päästään taas kehityksen tielle niin kuin mitä tilanne oli kaksi vuotta sitten. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa EPPn puolesta Gunnar Högmark, olkaa hyvä. Kiitos paljon puhemies. Kiitokset Espanjalle puheenjohtajavaltiolle ja komissiolle myös kannanotoista tähän tilanteeseen. Mielestäni meidän täytyisi selkeästi sanoa yksi asia. Se, mistä puhumme, ei ole pahtuma. Kyse on dig diktatuurin toimista, brutaalin hallinnon toimista. Että kielletään vähemmistön oikeudet, samoin kuin kielletään yksittäisten kansalaisten kansalaisoikeudet. Tämä on asiantila valko nyt. Ja tämän pitäisi olla lähtökohtana meidän keskusteluissamme, kun puhumme vuoropuhelusta tämän hallinnon kanssa. Vuoropuhelun tarvitsee kahta toimijaa. Kun me suhtaudumme avoimesti, meidän pitää vaatia Valko-Venäjän hallinnolta samaa. Näin ei ole käynyt. Me emme ole nähneet niitä muutoksia, uudistuksia, joita siellä tarvitaan. Minä haluaisin sanoa hyvin painokkaasti, että tämä ei ole mikään puolalainen kysymys. valko on Euroopan unionin naapurustoaluetta se on itäisessä kumppanuudessa mukana. Kyse on eurooppalaisesta kysymyksestä. Nyt valko hallinto ottaa etäisyyttä avoimesta vuoropuhelusta ja yhteistyöstä EUn kanssa. Meidän tulisi vaatia ensinnäkin hyvin perinpohjaista vähemmistöjen kunnioittamista, ihmisoikeuksien kunnioittamista, sitä, että poliisi lopettaa väkivallan käytön. Meidän pitäisi nähdä myös valmiutta rakentavassa hengessä käytävän vuoropuheluun EUn kanssa. Tämän viestin tulisi olla selvä hallinnon suuntaan. Meidän vuoropuhelumme kautta ajetaan demokratiaa ja ihmisoikeuksia. Meidän tulisi kääntyä totta kai kansalaisyhteiskunnan puoleen, koska valko on muutakin kuin valko hallinto tällä hetkellä. Kyse on kansalaisista, jotka siellä asuvat. Siellä on opiskelijoita, miehen naisia, koko yhteiskunta. Se, mitä olemme nähneet viime aikoina, on osoittanut sen, että meidän pitää nyt ajaa vuoropuhelua suoraan kansalaisyhteiskunnan kanssa, jotta voimme vahvistaa vapautta, demokratiaa ja kansalaisoikeuksia. Kiitoksia. Seuraavana kollega Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Sosiaalidemokraattien puolesta haluaisin ilmaista huolestuneisuutemme valko ihmisoikeustilanteesta, erityisesti kun ajatellaan puolalaisten viimeaikaisia tilanteita. Haluamme osoittaa solidaarisuutemme kaikille valko jotka eivät pysty nauttimaan peruskansalaisoikeuksistaan – ja kyseessä on eurooppalainen maa nyt 2000-luvulla. Tämä on tilanne, jota emme voi hyväksyä ja tästä varmasti olemme kaikki samaa mieltä. Tämä nyt on lähtökohta ja tärkeimmät kysymykset, joita täytyy nyt miettiä. Ensinnäkin, mihin haluamme valko siirtyvän ja miten sitä voidaan auttaa? No ensimmäisestä varmasti olemme kaikki samaa mieltä. Me haluamme, että valko olisi demokraattinen ja että viranomaiset, esimerkiksi parlamentti, presidentti, hallitus, alueelliset edustajat valittaisiin demokraattisesti. Me haluamme, että viranomaiset loisivat vapaata ilmapiiriä valko -Venäjälle. Ja tietysti haluamme, että valko lähentyisi EUta. No sitten toinen kysymys, miten tässä voidaan onnistua? Euroopan unioni on muuttanut politiikkaansa valko suhteen eristyksestä mukaanottoon, ja tästä politiikasta on nyt koitunut joitain tuloksia. No se ei tietenkään vielä riitä. Se ei ole riittävän nopeaa. Ja kehitys, jota nyt nähdään tai on nähty viime viikkoina, osoittaa, että meidän täytyy olla paljon sitoutuneempia. Euronest-valtuuskunnan puheenjohtajana ja huomenna valko lähtöjä valtuuskunnan puheenjohtajana haluaisin todeta, että meillä ei ole yhteistä strategiaa kolmen tärkeimmän toimielimen, eli neuvoston, komission ja parlamentin välillä. Me tarvitsemme tällaista strategiaa, jotta voisimme vahvistaa toisiemme ponnisteluita. Ja meillä pitää olla poliittista vuoropuhelua, meillä pitää olla jonkinlainen valko tiekartta, joka olisi konkreettinen, ei pelkästään mitään yleisiä suosituksia, vaan toimintasuunnitelma, tiekartta, jonka valko tulisi sitten toteuttaa. Tämä on tie, joka me, jolla meidän tulee edetä, eikä pelkästään taloudellisen yhteistyön tai itäisen kumppanuuden kautta. Kiitos. Paljon kiitoksia. Seuraavana liberaalien puolesta kollega Gerbrandi. Kiitoksia, herra puhemies. Päivän keskustelu on eräänlainen alueellinen keskustelu. Janukovic Ukrainassa on valittu tuttu. Hän on Moskova suuntainen, suuntautunut, eikä Brysseli suuntautunut presidentti. Meidän ei tulisi uskoa mitään muuta. Mitä tulee itseeni, niin kun katsotaan Lukasenkon tekemisiä puolalaisen vähemmistön suhteen. Sehän on osoitus siitä, että Lukasenko katsoo enemmän Moskovan kuin lännen suuntaan. Kyse on kylläkin EU-maan vähemmistöstä, ja niiltä pyritään poistamaan ihmisoikeudet, perusihmisoikeudet. Mutta kuinka voi olla, et, voi olla, että me olemme olleet kuin selkä seinää vastaan itäisissä suhteissa. Me emme ole riittävästi ajaneet suhteita näihin maihin. On tietenkin selvää, että meidän täytyy pohtia, mitä valko tekee Puolan vähemmistön suhteen ja kriittisesti käsitellä sitä, mutta meidän pitäisi ottaa käyttöön helpompaa viisumipolitiikkaa, tehokkaampaa energiapolitiikkaa ja meidän tulisi myöskin katsoa valko lisäksi Ukrainan suuntaan. Tätä minä toivoisin Euroopalta. Meidän tulisi katsoa näiden maiden suuntaan, koska siitä on hyötyä maiden sisäiseen kehitykseen. Meidän ei tulisi vain kriittisesti keskustella näistä asioista ja jättää asiat hoidettavaksi Moskovalle. Kiitoksia seurana Hautala, olkaa hyvä. Kiitos arvoisa puhemies akuutti syy sille miksi tämä asia nyt on esityslistalla on varmaankin tuo mielenosoitus jossa puolalaisen liiton neljäkymmentä edustajaa pidätettiin kun he osoittivat rauhanomaisesti mieltään ja tämä luonnollisesti meidän on tuomittava mutta toinenkin ajankohtainen syy on ja sen kollega vigenin jo mainitsi eh, parlamentti on pitkän pitkän tauon jälkeen lähettämässä tällaisen tiedonkeruumission eh, delegaation huomenna minskiin ja minä edustan tässä neljän hengen delegaatiossa ihmisoikeusalivaliokuntaa. meidän on syytä olla huolissamme valko venäjän ihmisoikeustilanteesta. ongelmia on sananvapauden osalta on median vapauden osalta kokoontumisvapauden ja järjestäytymisvapauden osalta. meidän on vaadittava valko venäjää luopumaan kuolemanrangaistuksesta ja kaiken tämän ihmisoikeustilanteen kohentamisen on oltava ehto sille että euroopan unionin ja valko venäjän suhteita voidaan syventää ja muidenkin kollegojen tavoin olen sitä mieltä että kansalaisyhteiskunta on avainasemassa tässä kehityksessä. Kiitoksia. Seuraavana kollega Czarnecki, olkaa hyvä panie przewodniczący! brak decyzji to też decyzja. Kiitoksia puhemies. Se, että ei tehdä päätöstä, on myöskin päätös. Parlamentin päätösasema valko maaliskuussa on tarpeen, mutta se on tällä hetkellä vieläkin tarpeellisempi. Venäjä, valko -Venäjällä asuvien puolalaisten tilanne ei ole pelkästään puolalainen kysymys, kuten nyt tuli esille, vaan tässä käy ilmi, miten valko suhtautuu eurooppalaisiin standardeihin mukaan lukien vähemmistöihin liittyvät standardit. Euroopan pitäisi nyt tempaista valko pois Venäjän vaikutuspiiristä, mutta samaan aikaan EU on pyydettävä, että perusperiaatteista pidetään kiinni esimerkiksi vähemmistöjen oikeuksista. Jos Lukashenko ei nyt ymmärrä e- eurooppalaisten arvojen kieltä, niin hän varmaan ymmärtää te sanktioiden kieltä. Me emme halua sanktioita, jotka iskisivät valko yhteiskuntaan, vaan haluamme sanktioita, jotka vaikeuttavat poliitikkojen ja virkamiesten elämää, jotka ovat vastuussa tästä tilanteesta. Meillä on asymmetrinen lähestymistapa valko -Venäjään. EU avaa oviaan, mutta ei saa vastineeksi mitään. Meidän täytyy nyt miettiä poliittisia sanktioita, vaikka väliaikaisia, esimerkiksi se, että valko parlamentin edustajat suljetaan pois europarlamentaarisesta edustajakokouksesta. Paljon kiitoksia seuraavalle kollega Kinga Kall, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Olen kansallisten vähemmistöjen, vähemmistökielten interryhmän jäsen ja todella tuomitsen Valko-Venäjän viranomaisten toimet puolalaista vähemmistöä vastaan. Kuten kuulimme tänään, Kyse oli usein vanhemmista henkilöistä. Kyse on siitä, että selkeästi rikotaan vähemmistön oikeuksia, mutta myöskin peris, perusihmeisoikeuksia. Nämä osoittavat, miten epädemokraattisesta järjestelmästä on kyse. Kommunistijärjestelmän alla eläneet tunnistavat hyvin nämä menetelmät. Me ajamme kansallisten vähemmistöjen oikeuksia, emmekä voi hyväksyä minkäänlaista vähemmistön oikeuksien rikkomusta. Siksi kehotamme komissiota unionin ulkoasian korkea edustajaa selkeästi esittämään valko hallitukselle, että ihmisoikeuksien kunnioittaminen, mukaan lukien vähemmistöjen kunnioittaminen on tärkeää muuten yhteydet eivät toimi valko ja EUn välillä. Vähemmistöoikeudet luovat osan ihmisoikeuksista, eikä tätä voida pitää sisäisenä valtion asiana. Tämä ei ole myöskään Puolan ja valko välinen kysymys, vaan EUn kysymys. Koska kuten täällä on jo sanottu, kyse on naapuruuspolitiikastamme, itäisestä kumppanuudestamme. Joten todella pyytäisimme, että komissiolta saadaan selkeä viesti tässä yhteydessä. Kiitos. Kiitos. Seuraavana kollega Liberatski, puolitoista minuuttia. Kiitoksia. Haluaisin kiittää komissiota ja neuvostoa tästä nopeasta reaktiosta. Tämä on hyvä esimerkki nopeasta toiminnasta. Ensinnäkin Nyt meillä on Puolan ja valko Venäjän välinen konflikti ja tässä on rikottu ihmisoikeuksia, sananvapautta ja myöskin etnisten vähemmistöjen oikeuksia. Tämä olisi voinut tapahtua mille tahansa muullekin vähemmistölle, ja miksi sitten puolalaista vähemmistöä on nyt tässä tapauksessa kyse? No siksi, että se on laaja, hyvin organisoitu, demokraattinen vähemmistö, ja myöskin siksi, että siellä on Milinkiewicz, joka on saanut Saharov-palkinnon Euroopan parlamentilta. Ja siksi tämä alkoi täältä. No mitä sitten voidaan tehdä? Puhuin Rova Borisin ja herra Minkivisin kanssa kaksi kertaa ja he totesivat selkeästi, että he olivat valko äh, kuuliaisia kansalaisia. He eivät halunneet mitään taloussanktioita, eivätkä mitään poliittisia sanktioita. He haluavat lähempää yhteistyötä valko ja Euroopan unionin välillä. Ja siellä haluttaisiin yhteistyötä, joka liittyisi ehtoja ja joka liittyisi Venäjä, Alko-Venäjän siirtymiseen demokratiaa kohti. Ja näin meidän tulisi reagoida. Tähän liittyy viisumipolitiikka, tarvitaanko viisumimaksuja. On ihan hyvä asia, että tiedonkeruumatka lähtee valko huomenna. Odotetaan sitä raporttia ja sitten päätämme, mitä teemme jatkossa. Kiitoksia. Seuraavana kollega Szymanski, yksi minuutti. Kiitoksia herra puhemies. Lissabonin sopimus lupasi meille tehokkaasti tehokkaampaa EUn ulkopolitiikkaa, mutta selkeästi kävi ilmi, että esimerkiksi Haitista puhutaessa EU tehnyt mitään, me emme olleet kovinkaan tehokkaita ja instituutioiden väliset ongelmat ovat suuria, joten tänään tämä on yksi mahdollisuus osoittaa, että Euroopan unioni kykenee toimimaan, mutta valitettavasti neuvosto siirsi päätöksiä tuonemmas ja nyt ei voida reagoida tällaisiin selkeisiin äh, ihmisoikeusloukkauksiin maassa, joka on tärkeä EUlle. Arvoisa komissaari, avointen ovien politiikka ja opiskelijavaihto, projektit ovat epäonnistuneet, joten älkää yrittäkö vääristellä tilaisuutta. Tämä on osoitus siitä, että EU on hyvin heikko toimija. Washington tietää sen niin kuin Moskovakin. Me emme voi reagoida näin epämääräisesti tämän tyyppisiin tilanteisiin. Kiitos. Kiitoksia ja seuraava olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Euroopan parlamentin valko valtuuskunnan puheenjohtajana olen usein yhteydessä kansalaisjärjestöjen edustajiin, kansalaisyhteiskuntaan, mutta myöskin viranomaisiin. Ja usein olen kuullut argumentteja, joiden mukaan valko on oma oikeutensa lähentyä kansainvälisiä standardeja omaan tahtiin. Me emme voi siis painostaa tätä suverenia valtiota, joka tietenkin vastuussa maan sisäisestä tilanteesta. Tuskin voidaan sanoa ei tällaiselle argumentille, mutta kansainväliset standardit, joista puhutaan esimerkiksi etyi ihmisoikeusrikkomukset eivät ole enää sisäinen kysymys siellä, kun nähdään esimerkiksi, että valko pieni kaupunki, Venex on paikka, jossa viranomaiset käyttävät väärin poliisin oikeuksia. Eli että hyökätään iäkkäämpiä kansalaisia vastaan. Se ryhmä sitten johtaa Josebal, joka pyrki lähtemään korjailemaan vanhaa rakennusta, josta tuli tärkeä rakennus puolalaisvähemmistölle. Ja sitten lähetetään sinne poliisivoimia ilman, että on saatu edes minkäänlaista tuomioistuinpäätöstä. Ja todistajat, jotka näkivät tämän tilanteen, eivät edes pääse tuomioistuimeen antamaan omaa todistustaan, huolehtimaan siitä, että kyse on oikeudenmukaisesta oikeudenkäynnistä. Näin ei vastata minkäänlaisia kansainvälisiä standardeja, vaan lähdetään hyvin kauas niistä. valko on kuitenkin luvannut pyrkivänsä kansainvälisiin standardeihin, joten haluaisin toistaa sen, että puhumme sanktioista. Sanktioiden aika varmasti tulee, mutta meidän pitäisi vaatia, että tukea saadaan vasta silloin, kun kunnioitetaan demokratiaa kunnolla tässä maassa. Kiitos. Seuraavana kollega Paletskis, yksi minuutti. Ačiū pirmininkė. Konfliktus ir nesusipratimus dėl Lenkų mažumos organizacijos. Kiitoksia herra puhemies. Mitä tulee valko toimivien puolalaisen kansalaisjärjestön toimintaa. Minskin pitäisi itse ratkaista nämä ongelmat väkivallattomasti. Minä tuen sitä, mitä ne komission edustaja täällä sanoi siitä, että meidän tulisi jatkaa yhteistyötä erityisesti kansalaisten välisissä suhte- suhteiden kautta. Nyt pitkästä aikaa valtuuskunta lähtee taas alueelle. Me lähdemme hakemaan sieltä rakentavaa vuoropuhelua viranomaisten kanssa ja päätelmämme konfliktiin liittyen tulette saamaan myöhemmässä vaiheessa ja katsotaan, millä tavalla valko tulee osallistumaan Euronest yleiskokoukseen. Minä uskon, että siihen rakentuu tulevat suhteet. Tämä on todellinen tulevien suhteiden lakmustesti ja meidän täytyy todellakin katsoa, millä tavalla huhtikuiset paikallisvaalit toteutuvat mutta me tällä hetkellä tiedämme, että media yksipuolisesti asiasta raportoi ja lähes 100 prosenttia kansalaisista ovat puhumassa yhden voiman puolesta. Kiitoksia. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia Liberatskille sosiaalidemokraattien ryhmästä. Hän ensin ylisti EUta nopeasta toiminnasta? Johtuuko siitä, että johtuuko sitten sinun poliittisesta ryhmästä sitten tänään ei hyväksytä tätä päätöslauselmaa? Mutta sitten komission jäsen, joka hoitaa kehitysasioita päivittäin, tänään sitten kertoo meille näistä ehdotuksista. No en tiedä, kuka nyt tähän voi olla tyytyväinen. Ehkä te, mutta eivät ainakaan valkovenäläiset, eivätkä ainakaan ne, jotka haluavat valko hyvää. Vaikka komission jäsen, jolla on viisi minuuttia julkilausuman puhuu kaksi minuuttia tästä, se tarkoittaa, että tämä ei ole tyydyttävää, vaan myöskin, että te ette ole täysin käyttäneet mahdollisuuksia puhua kovalla äänellä näistä kysymyksistä. Eli pyytäisin, että kaikkia välineitä käytetään, jotta voimme puuttua näihin ihmisoikeusrikkomuksiin. Nyt ei puhuta puolalaisista, vaan puhumme ihmisoikeusrikkomuksista. Kiitoksia. Seuraavana kollega Bauer, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Se, mitä olemme kuulleet valko viime aikoina, on se, että siellä sorretaan puolalaisvähemmistöä, poliittisia vastustajia. Tämä on autokraattisten hallintojen normaalia toimintaa, että uhkaillaan vähemmistöä, vangitaan toisinajattelijoita – sinä ymmärrän täysin vapaudisin ja tilanteen ja puolaisvähemmistön tilanteen valko -Venäjälle. Tämä on poliittinen temppu, joka toteutetaan usein silloin, kun ajat ovat muuten hankalia. Vähemmistön häirintäpolitiikka on osa yleistä politiikkaa epädemokraattisissa järjestelmissä – Vähemmistöjen oikeudet ovat tärkeä osa ihmisoikeuksia, Tätä tuetaan myöskin YK puitesopimusten kautta. Ihmisoikeuksien rikkominen, vähemmistöjen häirintä ja pelottelu ovat asioita, joita ei voida pitää maan sisäisenä asiana. Viesti, jonka kuulimme lähettiläältä Euroopan parlamentin jäsenten suuntaan, oli todella kiristystä, jota emme voi hyväksyä. EUn viestin valko hallinnolle on oltava viesti, jossa sanotaan, että oppositiota ei voida sortaa, tätä me voi hyväksyä. Kiitos. Seuraavana Catch the Eye-menettelyyn kollega Miklas, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Olen kuunnellut komission jäsenen julkilausumia suurella mielenkiinnolla. Ja olisin kyllä odottanut vähän energisempää reaktiota. Odotan, että tämä lausunto olisi ollut sama kuin pari viikkoa sitten ennen näitä tapahtumia. Olen kuitenkin samaa mieltä siitä, että nyt on tarve toimia ja ne, jotka puhuvat sanktioista tällä hetkellä, taitavat unohtaa, että meillä on jo ollut sanktioita. Ja tämä politiikka ei oikeastaan ole muuttunut näiden sanktioiden jälkeen. Emme voi sanoa, että tukisimme kansalaisyhteiskuntaa, koska kaikki, jotka ovat käyneet valko ovat nähneet, että kansalaisyhteiskunta on siellä vasta kehittymässä. Mutta meidän tulisi todeta selkeästi, että jokaisella valtiolla on tiettyjä velvoitteita kansalaisia kohtaan. Ja meidän pitäisi selkeästi todeta, että me autamme uusia, uutta, uusia tiedotusvälineitä, jotka ovat riippumattomia, ja me tuemme riippumatonta televisiota, ja että voimme antaa mahdollisuuksia valkovenäläisille opiskelijoille tulla opiskelemaan Eurooppaan. Kiitos. Mikrofon. Dziękuję bardzo E, panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, w zeszłej kadencji... Kiitoksia, herra puhemies. Edellisellä kaudella hyväksyimme monia päätöslauselmia valko liittyen. Me vaadimme hallintoa luopumasta ihmisoikeusrikkomuksista. Me osoitimme hyvää tahtoa, käytimme sanktioita, mutta valko aggressiivinen politiikka vähemmistöjä kohtaan, erityisesti puolalaisia vähemmistöjä kohtaan, on erittäin huolestuttava erityisesti näin lähellä vaaleja. Monet vastaavanlaiset tapahtumat ovat päivittäisiä Joten minä uskon, että meidän ei tulisi ainoastaan hyväksyä päätöslauselma, vaan meidän tulisi myöskin vaatia viranomaisia puuttumaan tilanteeseen. Ja artiklan 43 mukaisesti Ashtonin tulisi myöskin nimetä henkilön, joka valko seuraa ihmisoikeustilannetta. Kiitoksia. Kiitos puhemies komission jäsen, hyvä, että päätimme keskustella valko täällä parlamentissa, mutta puhe ei riitä. Tänään Euroopan unioni, Euroopan komissio ovat tilanteessa, jossa pitäisi luoda strateginen suunnitelma, joka kertoisi meille, miten voimme tukea kansalaisjärjestöjä, kansalaisyhteiskuntaa, oppositiota ja vapaata lehdistöä valko -Venäjällä. Me puhumme demokratiasta, ihmisoikeuksista, asioista, jotka tuntuvat luonnollisilta, koska Eurooppa perustuu näiden arvojen varaan, mutta valko venäjän yhteiskunnassa kansalaiset joutuvat vain uneksimaan tällaisista arvoista. Siksi me vaadimme, että Euroopan komissio lopulta esittää strateginen suunnitelman, jonka kautta nähdään, miten yhteiskunta voidaan auttaa. Kollega Bobinska, olkaa hyvä. Hän ei olekaan paikalla joten puheenvuoronsa Lopes Garrido neuvoston puolesta, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Näiden puheenvuorojen jälkeen voin vain olla samaa mieltä sen kanssa, mistä parlamentin edustajat ovat puhuneet. Eli siitä, että ihmisoikeuksia on rikottu valko ja että tässä konkreettisessa tapauksessa se vaikuttaa puolalaiseen vähemmistöön, joka asuu valko -Venäjällä. Ja näin ollen se vaikuttaa myöskin Euroopan unionin. Ei vain siksi, että kyseessä on vähemmistö henkilöistä, joilla on kansallinen kytkös Euroopan unionin jäsenvaltioon, vaan myös siksi, että kyseessä on rikottu vähemmistön ihmisoikeuksia, ja meidän täytyy toimia samalla tavalla oli kyse sitten puolalaisesta tai jostain toisesta vähemmistöstä. Kyse on ihmisoikeusrikkomuksesta, ja olemme todenneet, että ne ovat yleismaailmallisia oikeuksia, ja kyseessä ei ole siis kysymys, joka liittyisi vain yhteen valtioon, koska tässä on kyse laajemmista asioista. Ja meidän täytyy nyt todeta tämä sama, vaikka olisi kyse toisesta vähemmistöstä, koska kaikki ihmisoikeudet ovat erottamattomia ja yleismaailmallisia. Se, että tehdään virheitä, ihmisoikeusrikkomukset eivät kuitenkaan saa johtaa siihen, että rangaistaan kansalaisia. Ja tästä syystä me katsomme, että on tärkeää, että valko on mukana itäisessä kumppanuudessa, ja on tärkeää se, mistä komission jäsen Georgieva puhui, nämä people to people, ihmisten väliset kontaktit, ne ovat tärkeitä, ja samoin, kuten monet totesivat, meidän täytyy jatkuvasti ja selkeästi ja suorasti olla yhteydessä valko viranomaisiin ja kertoa kannastamme näihin ihmisoikeusrikkomuksiin. Näin korkea edustaja Ashton on tekemässä ja hän seuraa tätä tilannetta tiiviisti parlamentin puhemiehen Busekin kanssa, joka täällä johtaa tätä kokousta. Ja hän myöskin saa apua Ashtonilta, kun Jaknukovic astuu virkaan Kievissä. Ja varmaan Lukashenko on siellä mukana, ja silloin voidaan käsitellä näitä kysymyksiä. Ja tietysti myöskin tulevaisuudessa tätä asiaa käsitellään ulkoasian neuvostossa, koska kyse on hyvin tärkeästä asiasta, ja on hienoa, että tänään oli mahdollista keskustella tästä välittömästi täällä parlamentissa. Kiitos. Paljon kiitoksia arvoisa ministeri. Nyt annan puheenvuoron komissaari Georgievalle. Olkaa hyvä. Let me make Kiitoksia herra puhemies. Alkuun haluaisin kiittää edustajia tästä käydystä keskustelusta. Neljä huomiota. Ensinnäkin toteaisin, että ihmisoikeuksien kunnioittaminen on ulkosuhteiden peruskivi ja se luo perustan, jolle suhteet kaikkiin maihin rakentuvat myös valko suuntaan. Toinen asia. valko demokratian kehittyminen kävi aallon pohjalla, mutta vuoden 2009 puolivälissä tilanne muuttui ja marraskuussa 2009 ministerineuvostossa pyydettiin komissiota muotoilemaan ehdotuksen väliaikaiseksi tukitoimenpiteeksi, jolla uudistuksia valko voitaisiin tukea. Komission yksiköt ovat valmistelleet tällaisen suunnitelman ja nyt korkea edustaja päättää asiasta ja hän kyllä mielellään huomioisi myöskin ne suositukset, jotka kenttätutkimuksen yhteydessä saadaan tehtyä parlamentin valiokunnan toimesta. Korkea edustaja tulee siis keskustelemaan yksikön edustajien kanssa ja siltä pohjalta sitten viimeistellään asiakirjaa. Ja neljäntenä viimeisenä huomiona toteaisin, että 80-luvun loppupuolella perestroika nousi valloilleen ja se johti ensimmäistä kertaa siihen, että monet, kuten minä itse, kykenivät ottamaan osaa muun muassa opiskelijavaihtoon. Minä kävin muun muassa Lontoossa, se vaikutti huomattavassa määrin uraani, se antoi myöskin mahdollisuuden itselleni auttaa maatani. Ja jos voimme uskoa vahvasti siihen, että demokraattisia kanavia avaamalla sellaisiin maihin, jotka kärsivät tämänhetkisestä hallinnosta, niin sitä kautta tilannetta voidaan parantaa. Ja vielä kerran toistaisin, mitä jo sanoin siitä, että kansalaisten väliset suhteet ovat keskeisellä sijalla. Yritysten täytyy tehdä yhteistyötä ja minä tiedän myös, että vaikka ongelmat ovat suuret, niin silti meidän täytyy toimia tältä pohjalta. Me tietenkin tuomitsemme vähemmistöjen oikeuksien loukkaukset, mutta silti meidän täytyy sitoutua tilanteeseen siten, että valko kansa voi taas päästä vapauteen ja lähemmäs Euroopan unionia. Kiitoksia. Kiitoksia arvoisa komissaari. Näin päätän keskustelun tästä asiasta. Äänestys toimitetaan seuraavan istuntojakson aikana. Nyt siirrymme seuraavaan asiaan esityslistalla. Aiheena suullinen kysymys. Peking plus 15 sukupuolten tasa-arvoa koskeva YK toimintaohjelma. Eva Britt Svensson on esittäjä ja haluaisin antaa hänelle